että mitä ihmisoikeuksissa ja demokratiassa siellä saavutetaan niin, että siinä ei oteta taka-askeleita ja saa, saa takaiskuja. Kiitoksia. Kollega Galo. Kiitoksia kollega Galer. Seuraavaksi kollega Svoboda, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies.